yhdeksän, joten aloitetaan kokous. Minulla ei ole täällä puheenjohtajan nuijaa, joten vähän hankala juttu. Joten olkaa siellä ihan kiltisti ja rauhallisesti. Hyvä kollegat. Ähm, herra Toija, puheenjohtajamme, ei päässyt paikalle muiden sitoumusten takia. Ja esityslistalla sitten te, se on lähetetty 29. Toinen kohta esityslistalla listan hyväksymisen jälkeen puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä ei paljon ole. Oikeastaan vain se, että tämä kokouksemme menee internettiin ja näin ollen meitä siis voidaan seurata livenä. Onko mitään kommentteja teiläistyslistasta Ei. Sitten kohta kolme. Olafin uudistaminen. Euroopan petosten torjuntaviraston uudistaminen. Esityslistalla todetaan, että meidän piti äänestää tänään sopimuksen neuvoston kanssa, mutta eilisiltana sihteeristö ja herra ja heille puhemies soitti, otti yhteyttä heihin ja kysyi, voisiko budjettivalvontavaliokunta lykätä tätä äänestystä. Herra Schulz pyysi lykkäystä, koska juridinen yksikkö neuvostossa on saanut pyynnön, että selvittäisi vielä enemmän tätä sopimusta, joka saatiin aikaan joten hän vain pyytää hiukan lisää aikaa. Eilen iltana ja tänä aamuna valiokunnan eri jäseniä konsultoitiin ja tänä aamuna esittelijä uskoakseni puhui puhemies Schulzen kanssa puhelimitse, joten ehkä voisin kysyä esittelijä pyytää Rova Gresleä kertomaan täsmällisesti, mistä oikein tässä on kysymys ja miten hän arvioi tätä puhemiehen pyyntöä. Rova Gresle, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Äh, kokous, jolloin puhemies soittaa heti aamusta, on, sen täytyy olla hyvä päivä. Näin minä päätin tänä aamuna ja näin olikin. Äh, on aina mukavaa, jos hierarkia korkeammalla olevat ähm, sanovat jotain. Parempi olisi välillä, jos he sanoisivat vähän aikaisemmin kuin myöhemmin. On kyse tästä äh, ainoasta avoimesta kysymyksessä. Olaf asetuksessa. Hyvät kollegat, haluaisin kertoa teille lyhyesti, mistä on kyse. Olaf-asetuksesta talousarven valvontavalokunta äh, marraskuussa 2008 teki mietintönsä äh, tarkistuksiin, jotka melkein kaikki loimme, teimme yhdessä. siksi 95 prosenttisesti hyväksyimme tämän äh, täysistunnossa. Näissä tarkistuksissa tämä kiistanalainen tarkistus ei ollut mukana, joten meillä ei ollut tätä ongelmaa käsissämme, nimittäin ähm, jäsenten koskemattomuuden äh, tulkinta. Se on sopimuksissa ja sopimus on korkein äh, lainsäädännön taso. Emme ajatelleet, että tässä sekundääri äh, lainsäädännössä pitäisi tätä primäärilainsäädäntöä sitten tulkita. Lähdin aina siitä, että oikeudellisen yksikön tulkinta viime vuodelta on sellainen, että sopimukset sen kattavat, perussopimukset sen kattavat ja meidän ei tarvitse tätä ottaa esiin. neuvosto on yllättäen samaa mieltä ja on hyvin äh, harvinaista, että neuvostossa kaikki ovat samaa mieltä, mutta tässä kysymyksessä äh, olivat kaikki samaa mieltä. Äh, johdantoosan kappale ja teksti eivät kumpikaan olleet sellaisia, että jäsenvaltiot olisivat sen voineet hyväksyä. On kyse siitä, että Olafilla – on pääsy MEPien toimistoihin vasta sitten, kun koskemattomuus on poistettu. Olemme varmaan samaa mieltä tästä, muuten koskemattomuudesta ei olisi mitään iloa. Olaf voi saada kaikki tiedot, mitkä liittyy määrärahoihin ja parlamentin jäseniin parlamentin hallinnon kautta, eh, eli esimerkiksi matkustuskustannuksemme ja niin poispäin. Kaikki Olafin mandaatin alla olevat asiat eh, niitä se voi tutkia, eli tämä eh, virke ei olisi mitenkään estänyt Olafin tutkimuksia, mutta se olisi selventänyt, että Olafilla ei ole mitään erityismandaattia tutkia esimerkiksi Toimiiko kollega Balchitis aina korrektisti? Sanoin tämän nyt vain, koska hän minua tuollain vilkaisi. Eli Olafin tutkintavaltuuksissahan on vielä useita ongelmia. Olafin mandaatti perustuu taloudellisiin etuihin tai liittyy taloudellisiin etuihin, mutta sitten meillä on myös toimielinten välinen sopimus, jossa on kyse myös Ähm, muista riskeistä. Eli äh, on mahdollisuus laajentaa Olafin toimintaa muihin aktiviteettiin, joita me emme välttämättä halua. Ja neuvotteluissa äh, me vielä tätä tarkennimme, koska tämähän koskee myös virkamiehiä. Äh, tarkensimme tätä ja siksi pyytäisin, että parlamentti kiireesti muuttaisi tätä toimielinten välistä sopimusta. Sekundäärioikeuden alapuolella ei saa olla tekstejä, jotka heikentävät tätä mandaattia. Me yritimme tarkentaa Olafin mandaattia neuvotteluissa ja pääsimme yhteisymmärrykseen siitä. Kovasti yritimme selvittää menettelyihin osallistuvien oikeudet. Nämä voivat olla tavallisia kansalaisia. Silloin rikosprosessioikeus heidän jäsenmaassaan kattaa heidät EU-virkamiehet kattaa virkamiesten äh, ohjesääntö ja sitten äh, entäs MEPit, no he, heidät äh, kattavat jäsenten ohjesäännöt ja siinä liittyvät oikeudet, mutta jos jäsenten oikeussäännön niin koskemattomuus ei omassa toimistossamme ole vallalla, niin silloin meillä on vähiten oikeuksia, jos Olaf tulee paikalle tutkimaan. Siksi olen aina taistellut tämän tarkistuksen puolesta uskollisesti noin vuoden ajan. Ja ne, jotka ovat olleet mukana, tietävät tämän. Olemme todellisesti yrittäneet vielä tätä läpi, mutta neuvosto sanoi, miksi te haluatte tarkentaa primäärioikeudetta sekundaarioikeudessa. No, minä tämän vain nostin esiin, koska tämän kysymyksen taustalla on valtaisa keskustelu, joka on selvitettävä itse perussopimuksessa. Ilman perussopimuksen tarkennusta me emme tässä pääse eteenpäin. Ja hyvät äh, ihmiset, on hienoa, että talousarvion valvontavaliokuntaan äh, saa näin paljon luottamusta, mutta me emme tätä erittäin monimutkaista koskemattomuuteen liittyvää kysymystä pysty ratkaisemaan. Myönnän, että minulla kesti aika kauan ennen kuin pystyin tämän myöntämään, mutta kesäloman jälkeen yritin vielä kovasti ja käytin kaiken charmini, mutta se ei, tuo, se ei toiminut laisinkaan. Olaf on perustettu vuonna 1999 se on toiminut yli 13 vuotta vanhalla oikeusperustalla. Meillä on useita EU-tuomioistuimen päätöksiä, jotka liittyvät Olafiin. Nämä päätökset olemme yrittäneet ottaa mukaan ja oppia oppia näistä EU-tuomioistuimen päätöksistä. Tämä katastrofaalinen petoksen torjunnan tilanne jäsenvaltioissa, kun on kyse EU-määrärahoista, sen me olemme nostaneet esiin. Ja minun kokemukseni vuodelta 2009 sanoi, että vain 7 prosenttia Olafin tapauksista niitä todella käsitellään jäsenvaltioissa. 93 prosenttia päätyy roskakoriin. Tätä ei voida hyväksyä jäsenvaltioiden täytyy raportoida näistä tapauksista. Olafilla pitää olla kyselyoikeus. Kerran vuodessa täytyy olla tapaaminen meidän ja neuvoston välillä, jossa käsittelemme petoksen torjuntaa ja sen heikkouksia ja vahvuuksia. Siellä voitaisiin käsitellä myös tällaisia kysymyksiä, kuten pääsyä MEPien toimistoihin, jos jäsenten koskemattomuuteen vielä kajotaan. Olemme saaneet vietyä läpi konkreettisesti kysymyksiä, joista olen vakuuttunut, että ne tulevat parantamaan petoksen torjuntaa Euroopassa pitkällä tähtäimellä. Ja nyt meillä on uusi asetus pöydällä, nimittäin eh, EUn taloudellisten etujen suoja. Ja eh, siinä parannetaan myös oikeudellista yhteistyötä ja lyödään luodaan eurooppalainen syyttäjä. Meidän täytyy koordinaattorien kesken vielä keskustella tästä, mutta tämä on se yhteys, jossa tämä asia on nostettava uudelleen esiin, jossa on nostet, keskusteltava asiasta ja neuvoteltava asiasta uudelleen neuvoston kanssa, koska oikeudellinen ympäristö muuttuu Euroopassa meidän täytyy silloin selvittää tämä avoin kysymys, miten esimerkiksi käsitellään jäsenten koskemattomuutta. Tätä kaikkea ehdotin koordinaattoreille. että käsittelemme tätä asetusta tällaisena kuin sen on ja päätämme siitä ja viemme sen sitten täysistunnin, että se voisi astua voimaan. Olemme nyt kahdeksan vuoden jälkeen saavuttaneet jotain. Tämä oli monta vuotta neuvostossa jumissa. Nyt en haluaisi, että se olisi vielä jumissa täällä parlamentissa. Olaf ei ollut kovinkaan innostunut niistä asioista, jotka otimme mukaan, jotka liittyivät osallisten suojaan. Neuvosto ei ollut laisinkaan innostunut eh, siitä, että sen täytyy kerran vuodessa istua samaan pöytään meidän kanssamme. Ja minun eh, huoleni on se, että jos tämä menee sitten sovitteluun, niin sitten eh, tulee varapuheenjohtaja, jonka mielestä monet asiat ovat tärkeitä, mutta meidän asiamme eivät, joka sitten sanoo neuvostolle, että Valitse sieltä jotain, mikä sinulle sopii, kunhan me saamme oman tarkistuksemme läpi. Tämä olisi siis katastrofi Euroopalle ja katastrofi petoksen torjunnalle. Meidän ei pitäisi antaa toisille sitä mahdollisuutta, että tämä jumittuu parlamenttiin tai että se vesittyy. Puhemies soitti minulle tänä aamuna ja kuunteli minua. Olen hyvin eh, kiitollinen tästä. Kiitos, että sain sanoa tämän kaiken ja sain sanoa sen myös täällä salissa. Sitten sanoin, että meillä on ongelma näiden eh, koskemattomuuksien suhteen. Ja olen täysin samaa oikeudellisen yksikön kanssa, mutta se ei auta. Me tarvitsemme muutoksen primäärioikeudessa. Me tarvitsemme eh, tilanteen, jossa oikeudellisen asian valiokunnan jäsenet neuvottelevat äh, koskemattomuudesta neuvoston kanssa, mutta ei sitä voida muuttaa jollain puolikkaalla äh, lauseella äh, petoksen torjunta-asetuksessa. Joten me emme voi täysin kieltäytyä puhemiehen pyynnöstä lykätä tätä, mutta me emme voi lykätä tätä loputtomiinkaan sanoin puhemiehelle, että voisimme sen 8. lokakuuta esityslistallemme ottaa, joten voimme lykätä tätä asiaa 8. lokakuuta asti, mutta sitten pyytäisin, että todella 8. lokakuuta asiasta päätämme. Ja jos haluatte vielä komission puheenjohtajan ja neuvoston puheenjohtajan, kenen ikinä äh, kanssa puhua, niin äh, olen kiitollinen, jos onnistutte siinä, että neuvosto tämän hyväksyy, niin sitten minä kyllä tarjoan yhdet ja todella äh, tarjoan kaikille, mutta mielestäni tämä on mahdoton yhtälö. Ja siksi sanon, että lykätään tätä 8. lokakuuta asti, mutta ei sen pidemmälle, koska ei ole vastuullista, jos parlamentti näin tärkeän kysymyksen lykkää, koska kerran on kysymys asiasta, jota ei voida ratkaista tämän asetuksen puitteissa. Kiitoksia Ingeborg. varsin hyvä, järkevä selitys varmastikin. Toivottavasti kaikki kollegat ymmärsivät. Esittelijän neuvo on, että me voimme toimia puhemiehen pyynnön mukaisesti, emmekä, mutta meidän pitäisi saada kuitenkin vakuutus siitä, että tämä tulee esityslistalle 8. marraskuuta ja sillä välin puhemiehellä on mahdollisuus ja riittävästi aikaa ottaa yhteyttä neuvostoon Rova Gresle mielestä tästä ei varmaankaan ole kovinkaan paljon hyötyä. Hän jopa lupasi tarjota puhemiehelle drinkin, jos hän tässä onnistuu. Mutta siis tämä otetaan takaisin esityslistalle, esityslistalle 8. lokakuuta. Tällainen neuvo siis esittelijältä. Nyt kollegoilla on mahdollisuus reagoida ja kertoo, oletteko samaa mieltä vai ette. Kun katselen ympäri salia, niin ei näe, että kukaan pyytäisi puheenvuoroa. Aldista herra Krakakos. I would like first to... Ensiksi haluaisin kiittää Ingeborgia hänen ponnisteluistaan. Olen myös täysin samaa mieltä. Meidän täytyy lykätä tätä, mutta vain hyvin lyhyeksi aikaan. Erityisesti jos lykkäyksen syynä ei ole saada oikeudellinen lausunto meidän oikeuspalvelulta, vain jos oikein ymmärrän neuvoston pyrkimys on saada omaltaan lausunto. Me olemme käsitelleet tätä jo viimeiset pari-kolme vuotta, kun olen ollut täällä. Sillä lykätään tätä 8. lokakuuta ja sitten hoidetaan tämä Olaf-tapaus loppuun. Öö. Kiitos. Sitten muut ryhmät. Haluatteko puheenvuoroja? VCR, EFD. Onko ketään? Niin, nyt sitten otankin puheenjohtajan hattuni pois tavallaan päästä ja puhun vihreiden, vihreiden edustajana koordinaattoreissa. Kuuntelin, mitä Estelle tässä äsken kertoi ja vihreiden puolesta voin hyväksyä sen, mitä hän sanoi. Ja ellei nyt kukaan muu halua puhua esimerkiksi sitoutumattomista. No joka tapauksessa kaikilla on ollut tilaisuus ainakin ottaa kantaa, joten päätöksemme taitaa olla, että lykkäämme tämän äänestyksen 8. lokakuuta saakka. Ja oletan, että tällä välin tullaan keskustelemaan paljonkin asiasta puhemiehen ja muiden toimijoiden kesken näin päätetty. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla kohdan piti olla numero neljä, mutta sekin on lykätty. Joten kohtaan viisi. Erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimesta. KRIS-järjestelmä, yhtenäinen hallintotietojärjestelmä. Ihan teidän tiedoksenne vain. Tätä tullaan tämä herra Odin mietintönä, mutta me tiedämme, että mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen ja menettelytapaan, jota emme tässä käyttää, niin tässä on tällainen mielipideero meidän ja parlamentin hierarkian kesken, joten mm, me tulemme myös keskustelemaan tästä mietinnöstä, mutta tämä on menettelytapakysymys eikä koske sisältöä, mutta haluan vain, että tiedätte, että meidän pitää vielä ratkaista tämä epäselvyys. Ja tästä keskustellaan vielä koordinaattoreissa. Herra Odi on valmistautunut erittäin syvällisesti. Hän on ollut monissa yhteyksissä tilintarkastustuomioistuimeen muihin tahoihin myös, ja mielelläni annan hänelle puheenvuoron johdantoa varten. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää tuomioistuinta ja sen palveluita, erityisesti sen jäsentä, herra Kinstiä, jonka kanssa olen työskennellyt tämän laajan kysymyksen kanssa. Kiitän myös Christoph Nerlitschiä, valikuntamme avustaja, joka on paljon avustanut tässä mietinnössä, ja kiitän myös komission työntekijöitä, Kiitos tästä työn laadusta. Tämä, tämä Common Reflex Information System, tämä yhteinen hallintotietojärjestelmä, Relexin tietojärjestelmä on yhteinen ATK-järjestelmä, joka toimii toimielimen sisällä kuin delegaatioissa ja ulkois- kaikkialla maailmassa – ja sillä seurataan erilaisia projekteja ja niiden rahoitusta. Sen toiminta on alkanut 2002 ja siitä menee data ABAC-järjestelmään, joka auttaa sitten maksatuksissa. Tuomioistuin pitää tätä järjestää kokonaisuudessaan tehokkaana. Tämä on hyvä, sillä tässä järjestelmässä hallinnoidaan isoja summia. 11 miljardia lähes vuonna 2010. Mutta tässä on yhä ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Tämä ei ole mikään yllätys, koska järjestelmä on niin iso. Sillä on lähes 5000 käyttäjää kaikkialla maailmassa. Haluaisin ottaa muutaman asian esille. Otin huomioon tuomioistuimen evaluointikriteerit. Kysymys on Täyttääkö Chris tehtävänsä, onko se hyödyllinen komissiolle? Mutta tämän auditoinnin puitteissa olisi hyödyllistä arvioida järjestelmän kustannustehokkuutta ja komission kaikkia järjestelmiä. Turvallisuuskysymykset, jotka liittyvät kriisijärjestelmään, niistä haluaisin tietää – josko nämä turvallisuusongelmat voisivat vaarantaa yhteisön taloudelliset edut. Ja sitten mitä te toimia on sen tekemiseksi, että Chris ja Abak toimivat hyvin yhteen, ja tämä liittyy erityisesti vastuvapauden myöntämiseen ja erityisesti tilinpäätökseen. Ja voisiko komissio vielä kertoa tämän järjestelmän ää, kehityksestä, koska tuomioistuin kiinnittää huomiota, että visiosilta puuttuu, samoin tehtävät ovat huonosti määritelty. nyt näyttää sille, että tässä olisi päällekkäisiä tehtäviä, näyttää siis sille. Ja haluaisin, että komissio varmistaa, onko järjestelmä koherentti. Nämä liittyvät kriisiä vaivaviin ongelmiin komissio viittaa vastauksessaan useimpiin projekteihin, joilla ratkaistaan nykyongelmia. Ja Europe Aid on 2017 mennessä toteuttamassa ATK-projektia. Tämä vastaus on sektorikohtainen. Onko tällä globaalimpaa vastausta komission hallinnon suhteen? Tällaiset ajatukset minua inspiroivat työssäni ja myös istuinta. Ja herättäisin kysymyksen, mikä on kriisin ja Abakin suhde? On 5000 virkamiestä, jotka pääsevät kriisiin, ja kriisin takana on isoja, iso rahaliikennettä. Voimmeko saada vakuutuksen, että järjestelmä toimii aiheuttamatta virheiden ja petosti vaaraa. Virheet ovat pienempiä, koska ne voi korvata, mutta petokset olisivat kiusallisempia, kun kysymys on isoista rahoista. Uh, Kiitoksia, herra Odi. Olen erittäin tyytyväinen voidessani antaa puheenvuoron herra Kinstille tilintarkastustuomioistuimesta. Hän voi esitellä hänen tekemäänsä työtä henkilöstö- tästä aiheesta ja selittää enemmän ja kommentoi myös herra Odita, herra Kinsta. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Only some key point. Voisin käsitellä jotakin avainkohtia. Ensinnä vain tästä tilintarkastuksen motivoinnista ehkä erityiskertomuksissa, niin kuin muistatte, me olemme jatkuvasti osoittaneet kriittisiä huomioita, jotka liittyvät kriisin ja sen käyttöön. Ja tämän jälkeen, niin kun otan huomioon, kuinka tärkeää on auttaa komissiota tässä tietojärjestelmässä, tilintarkastustuomioistuin päätti järjestää erityisen tilintarkastuksen tästä järjestelmästä, mutta haluaisin korostaa, että tässä on otettu huomioon käyttäjät ja otettu huomioon kaksi aspektia. Ensinnäkin miten järjestelmä on laadittu, miten se tehokkaasti tarttuu komission tarpeisiin kirjanpitojärjestelmän kannalta ja ovatko tiedot, joita saadaan, luotettavia. Tämän takia me päätimme olla kattamatta kustannustehokkuutta kris, kriisin yhteydessä, emmekä myöskään voi kutsua tätä tilintarkastusta IT-auditiksi, koska tässäkin otetaan siis huomioon käyttäjät ja miten se vaikuttaa komission hallinnointiin. Mitä tulee kustannustehokkuuteen, on eri syitä, miksi päätimme olla ottamatta tätä mukaan tarkastukseen. Ensinnäkin kysymys, jonka teemme tarkastuksessa, on relevantimpi sen kannalta, miten y- ymmärretään järjestelmän potentiaalia. Toinen kysymys meille oli varsin hankala vetää pois tavallaan kustannukset liittyvät kriisin käyttö, käyttökuluihin. Kertomuksena vain yksi luku, jonka komissio pyysi kriisin talousarviosta 2011, mutta sillä ei ole tietoja kustannuksista, jotka liittyvät kriisiin ja epävirallisesti kyse on 7-8 miljoonasta eurosta, mutta tämä kysymys on parempi tehdä komissiolle kuin meille. On myös erittäin vaikea arvioida miten kriisi suoranaisesti vaikuttaa komission hallintopäätöksiin, kuinka paljon puutteet suoranaisesti voivat vaikuttaa komission päätöksentekoon. Tärkeää on todeta, että tilintarkastustuomioistuin huomasi, että kriisi yleensä toimii tehokkaasti, kun se vastaa komission tarpeisiin ulkoisessa toiminnassa kuitenkin. Parannuksia tarvitaan. Tuomioistuin huomasi tiettyjä puutteita, jotka löytyvät säännönmukaisesti, ja niitä tehtiin myös aikaisemmassa kertomuksessa. Mainittiin jo, että miten määritellään kriis, erityisesti suhteessa ABAC-kirjanpitojärjestelmään. Tämä vieläkin puuttuu, ja joku, joku toiminta on päällekkäistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mitään materiaalisia olennaisia virheitä tulee kirjanpitoon. Viimeisten vuosien aikana olemme tuomioistuimena arvioineet komission tilejä yleisen talousarvion suhteen ja luottamuksellisuuden suhteen, ja tämä päällekkäisyys voi aiheuttaa riskejä, ja tämän olemme tässä tunnistaneet, ja meidän mielestämme tämä on hiukan hankala asia. Kuitenkin olemme tyytyväisiä komission vastauksesta, jossa kiinnitetään huomiota kohtaan 9a, ja komissio on nyt alkanut ratkaista tätä tilannetta ja pyrkii välttämään turhaa päällekkäisyyttä Toinen kysymys liittyy siihen, että on Tätä puuttuu olennaisia tietoja, siksi kriisejä voida helposti käyttää, annetaan siinä aggregaattitietoa hyvin tahoista Kolmas asia, krisin käyttäjät, 5000 käyttäjää ylikin, ovat kokeneet ongelmia järjestelmän suhteen, erityisesti johtuen siitä, että järjestelmä ei ole aina käytettävissä helposti ja siellä on puutteita. Myös kun otin näitä näytteitä, niin tietoja puuttuu tai ne eivät ollut ajan tasalla ja tämä heikentää järjestelmän luotettavuutta ja tehokkuutta hallinnointivälineenä. Ja me totesimme myös joitakin kohtia, joissa komissio meidän mielestämme ei tarpeeksi ole varmistanut järjestelmää ja sen tietoja. Tämän jälkeen annoimme komissiolle joitakin suosituksia. Minun täytyy nyt todeta ja ilmaista tyytyväisyys siitä, että komissio seurasikin meidän suosituksiamme. Mitään erimielisyyttä ei ollutkaan ja kom- tilintarkastustuomioista on jo kertonut, mihin toimiin on ryhdytty jotta korjattaisiin tilanne, tai siis komissio on ilmoittanut tämän, miten voidaan parantaa järjestelmää ja mitä toimia vielä suunnitellaan lähitulevaisuudessa. Haluaisin kiittää valiokuntaa myös, tai herra Odia hyvästä yhteistyöstä. Meistä mietintö, joka on laadittu, on todella hyvä ja kattaa kaikki olennaiset asiat. Kiitos puheenjohtaja. wel, meneer Kins. Ik uh, denk dat ik nu het woord mag geven aan... Nyt ehkä annan puheenvuoron komissiolle olen saanut kuulla, että Jean-Louis Chomen, joka johtaa DEFCO-yksikköä, on paikan päällä. Sitten saatte puheenvuoron pääosasta DEFCOa. Ilmeisesti hän tulee kertomaan meille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen havainnoista ja suosituksista, joita herra Odi on tehnyt ja sitten kertoo, voiko komissio hyväksyä. Olkaa hyvä, herra Somen. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisimme kiittää tästä mietinnöstä ja mahdollisuudesta puhua tästä. Ajatus on erinomainen ja se antaa lohtua meidän strategiallemme ja auttaa meitä etenemään sen puitteissa. Komissio hyväksyy tuomioistuimen neljä pääsuositusta. Ja on jo, kuten herra Kinst todennut, on hyväksynyt työohjelman. Puheenjohtaja, esittelijä korjaan, pyysi vähän muistuttamaan meitä, miten tämä kriisijärjestelmä syntyi. Se syntyi, se syntyi Abakin pohjalta. Meillä oli aluksi syncom niminen järjestelmä. Synkomin järjestelmä oli oli, että sitä oli vaikea asentaa delegaatioihin. Halusimme verkkopohjaisen sovelluksen, ja toi erityisesti ulkosuhteiden alueella. Ja, ja sitä varten olemme ABAKin. Erityisesti rahoitusta koskeville tiedoille. Puhuja korjaa Chris Luotin rahoitustietoja varten. Ja vähitellen Chrisistä syntyi tai sukeutui raportointijärjestelmä. Abak syntyi 2005 ja silloin me rationalisoimme Chrisiä ja silloin me rationaalisemme myös toista asiaa. Eli kaikkia järjestelmiä, tietoja, jotka liittyvät Fediin. Eli me rationaalisemme ja yhdistämme tiedot yhteen järjestelmään, eli kriisijärjestelmään. Ensimmäinen tehtävämme oli, että Chris ei ole tehnyt päällekkäistyötä ja että se oli yhteensopiva Abakin uuden järjestelmän kanssa, mitä kaikkiin ra- rahoitustietoihin tulee, me teemme tarkkaa työtä. Siellä täällä saattaa olla pieniä bugeja, niin kuin sanotaan, mutta korjaamme ne nopeasti. Viime vuosina emme ole huomanneet merkittäviä ongelmia Krisin ja Abbakin tietojen välillä. Käyttöliittymä yhteys toimii erittäin hyvin. Tämän sanottua, niin jotain päällekkäisyyttä on. mitä tulee esimerkiksi takuisiin tai takaisin perintään. Me pyrimme korjaamaan tämän Abakissa. Voimme rauhoitella teitä. Meillä ei ole isoja ongelmia. Bogeihan tulee, mutta ne korjataan heti. Sitten turvallisuusongelmat. Esitettiin kysymys, Oliko rahoitustietoihin liittyviä turvallisuusongelmia? Vastaus on ei. Turvallisuusongelmat liittyvät olennaisesti henkilökohtaiseen dataan. Krisin käyttäjien dataa kurkumun viitteisiin konsulttietietoihin. Tämä on ongelmatiikka, josta olemme perillä. Meillä on strategia, jolla poistamme kaikki ulkopuoliset tunkeutumiset liittyen tähän henkilödataan. Emme voi kuitenkaan pysäyttää järjestelmän pyörintämistä. Se toimii 24 tuntia päivässä ja seitsemän päivän viikossa, eli meidän täytyy tehdä tämä blokki blokilta. Meidän täytyy varmistaa, että henkilödataan turvallisuusongelmat ratkaistaan. Tämä on merkittävä ongelma, jota olemme ratkomassa. Toinen ongelma, joka otettiin esille, ja joka on meille erittäin tärkeä, on datan laatu. Siinä on kaksi useampia ulottuvuuksia, tai kaksi tärkeintä. Ensinnäkin määrä. Eri käyttäjillä voi olla eri tulkintoja tiettyjen koodien käytöstä. Se on merkittävä ongelma. Joten ensinnäkin koulutamme ihmisiä, toiseksi pyrimme luomaan järjestelmiä, joka estää sellaisen datan syöttämisen, joka ei ole korrektia, mutta tässähän tilanne kehittyy, koska joka päivä huomataan jotain ongelmia. Pyrimme myös tekemään korjauksia useammalla alueella, esimerkiksi maantieteellisen koodauksen suhteen, jotta meillä olisi relevanttia maakohtaista dataa. Ja tähän menee jonkun verran aikaa. Toinen ulottuvuus on, että erityisesti raportoinnissa olemme kiinni bisneksen luonteista. Ja lähtökohtaisesti datan kanssa on eroja. Me olemme esimerkiksi OECD kanssa tekemissä. He käyttävät koodeja, jotka ovat erilaisia kuin meidän rahoituskoodit. Meidän täytyy luoda silta näiden koodien välillä. Nämä ovat ongelmia, joita voidaan ratkaista sisäisesti, mutta nämä ovat myös ongelmia keskustelussa OECDn kanssa. Eikä tämä ole ihan helppoa. Tämä laita-ongelma on äärinomaisen monimutkainen Olemme luoneet työryhmiä, jotta voisimme tarttua monimutkaisen ongelman eri aspekteihin. Joka päivä asiat paranevat, mutta tämä menee jonkun verran aikaa. Uskoakseni olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Er Haluaako joku kollega puuttua keskusteluun tässä vaiheessa, tai jos on kysymyksiä? Ei. Herra Somele Kyllä vielä yksi kysymys. Te puhuitte turvallisuudesta tai turvaongelmista ja siitä seikasta, että te yritätte ratkaista tämän blokki blogilta askel askeleelta, mutta tähän menee aikaa ja se onkin ymmärrettävää. Mutta voitteko antaa hiukan aikataulua siitä, missä ajassa tämä ongelma tullaan ratkaisemaan? Me olemme arvioineet, että kahdessa vuodessa. Tämä on se parasta äh, skenaario ja muuten, jos menee pidemmälle, niin kolmessa vuodessa. Eh, Nyt annan puheenvuoron esittelijälle, olkaa hyvä. Eh. Kiitos herra Kins ja komission edustajaa. Kiitän myös hänen selityksestään. Vielä viimeinen kysymys. En halua kuitenkaan mitenkään pitkittää tätä keskustelua perinteisesti. on tällainen sisäisen valvonnan sääntö toimielimissä, jossa erotetaan henkilö, joka on kirjanpitäjänä ja sitten se henkilö erotetaan tästä toisesta tahosta, joka suorittaa maksun. Kun puhutaan maksusta ja kirjanpitopuolesta, jos ne kuuluvat samalle viranomaiselle, silloin petoksen liittyvät riskit ovat varsin huomattavia, koska fiksu ihminen pystyy hoitamaan rahasiirtoja silloin, kun hän pääsee käsiksi maksupuoleen. Kun ajatellaan niitä kriisejä, järjestelmän päällekkäisyyttä tavallaan, kriisin, kriisissä toimitaan APAC-järjestelmän kanssa yhteydessä, vaikkakin nämä kaksi järjestelmää, niitä molempia valvotaan, niin onko tällainen erottelu olemassa sen tahon välillä, joka hoitaa kirjanpidon tiedotusjärjestelmässä ja kuka taas sen välillä, joka maksaa, suorittaa maksun avunsaajalle. Onko tällainen erottelu olemassa? Jos tätä eroa ei ole, miten voidaan hyvin varmistaa silloin se, että ei ole järjestelmän riskejä petoksia ajatellen? Oui, euh, je peux tout à Voin rahoitella teitä. Minä olen osa tätä ketjua, tätä maksusitoumuksen ja maksatuksen tekemistä. Tässä on erittäin selkeät palomuudet niiden ihmisten välillä, jotka tekevät sitoumukset ja jotka maksavat. Minä voin esimerkiksi äh, tehdä auditointisopimuksen, mutta en voi huolehtia maksatuksesta. Voin varmistaa, että maksatus on tehty, mutta en voi toteuttaa maksua. Tämä on johdonmukaisesti toteutettu kaikissa toimipaikoissa. Aina on kontrolleja. Olen riippuvainen kollegoista auditoinnin suhteen. Minä ja muut lukevat auditoinnin varmistavat laadun ja sitten maksatetaan, mutta minä en maksa. Uh, the Kraft, the... Kiitoksia sitten kirjanpitäjä komissiosta herra. Mm, va, haluatteko antaa lisäselvityksiä, olkaa hyvä. To intervene, um, you know... Kiitoksia, että annatte minulle mahdollisuuden puhua. Tai tiedätte, että komissio nimitti minut seitsemän päivää sitten. Tämä on ensimmäinen virallinen puheenvuoro täällä tärkeässä valiokunnassa. Ne voin ainoastaan vahvistaa sen, mitä herra Kinst sanoi tilintarkastustuomioistuimesta ja myöskin komission kollega, mitä tulee Krisin tilintarkastuksiin. Otamme suositukset erittäin vakavasti ja tämä aikataulu, josta kollega puhui, sitä noudatamme niin pitkälle kuin mahdollista. Edustaja Odi puhui erityisesti myös tilien luotettavuudesta. Äh, hänen puheenvuoronsa äh, voidaan taisin vetää yhteen äh, sanomalla, että on, voisiko Krisin heikkouksilla olla vaikutus myönteiseen DAS-lausuman saamiseen. Olen erittäin iloinen siitä, että herra Kinste muistutti tätä valiokuntaa siitä, että meillä on ollut puhdas äh, lausuma äh, tileistä äh, jo useiden vuosien ajan. Erityis, kuitenkin kun otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen löydökset liittyen krissiin ja tässähän keskityttiin enemmän käyttäjäystävällisyyteen ja raportointikykyyn budjettipääosaston palveluyksiköt erikseen arvioivat Abakin ja sen yhteydet Krissiin. Nekin löysivät heikkouksia, mutta nämä eivät olleet niin vakavia, että ne olisivat vieneet pohjan tältä järjestelmältä. Esimerkiksi Abakin ja Krissin yhteensopivuusmenettely, tämä vähän menee samaan suuntaan, suuntaan kuin tilintarkastustuomioistuin jo sanoi, ähm, kustannukset ja niin poispäin. Kaksi suosituksista äh, pääosasto jo toteutti ja teimme yhteistyötä sen kanssa, jotta voitaisiin saada aikaan parannuksia äh, muillakin viidellä osa-alueella, joten yhteenvetona minun mielestäni ei ole petoksen riskiä, ei ole riskiä, mitä tulee tilien luotettavuuteen. Ja haluan vielä toistaa, että otamme erittäin vakavasti tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Komissio ne hyväksyi täysin ja myös sisällisesti panemme täytäntöön näitä parannuksia, jotka perustuvat meidän järjestelmämme tutkimukseen. Kiitoksia. Teidän nimenne se on vilahtanut herra Taparesin äh, seuraajana, mutta en ymmärtänytkään, että ensi kertaa puhuisitte tässä valiokunnassa, joten tervetuloa ja olen varma, että tulette äh, auttamaan meitä tässä työssämme jatkossakin. Kiitoksia. Nyt varmastikin tämä asia on loppuun käsitelty. Ja olemme varmasti saaneet kaiken tarvittavan tiedon, jotta voimme kunnollisesti pureutua herra Odin mietintöön. Tarkistuksia voidaan että toinen kymmenettä saakka ensi tiistaihin kello 12 mennessä. Sitten me äänestämme mietinnöstä 15. marraskuuta. Noin viisi on käsitelty sitten kohtaan kuusi. Kont-valtuuskunnan vierailu Englannin ydinvoimalaan Liettuassa. Herra Toirer johti valtuustoa, mutta hän ei ole tänään paikalla, joten me lykkäämme tämän kohdan käsittelyn johonkin tulevaan kokoukseen. Ja sitten kohta seitsemän keskustelu Olafin valvontakomitean edustajien kanssa. Sekin on lykätty. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että olemme käyneet esityslistamme loppuun, joten tulkeilla on aikaa kahvitteluun niin kuin meilläkin. Ja ehkä Ehkä vielä yksi varoituksen sana ryhmien hallinnoille myös. Me alamme äänestämään kello 15 aiheena vastuuvapaus, mutta haluamme aloittaa ensin äänestämällä virastoista ja sitten siirrytään neuvostoon. Syy tähän on, että Rova Ajala Sender ei voi olla läsnä kello kolmelta, koska hän on vielä lennolla, hän on pyytänyt hiukan lisää aikaa niin, että hän ehtii kun äänestetään hänen mietinnöstään. Siis ensin virastot, sitten neuvosto. Joten olisi hyvä, jos koordinaattorit voisivat kertoa jäsenilleen tästä. No niin, tämän aamun esitystä on loppuun käyty ja tapaamme uudestaan kello 15. Ja. Mais quelle histoire notre commission, hein? on est toujours bousculé. Hmm? On est toujours bousculé. Hmm?